sosiaalikomitean ja alueiden komitean mm, osallistumisen tähän, mikä osaltaan vahvistaa sitä merkitystä, joka alueilla on tässä asiassa, koska kysymys on siis kansalaisten Euroopasta, mutta myös samaan aikaan alueiden Euroopasta. Olemme myöskin onnistuneet parantamaan hallinnointia välineessä sillä, että autamme tiettyjä mahdollisia eturistiriitojen, eturistiriitojen vähentämistä, mitä joku esimerkiksi työntää Euroopan investointipankin kautta rahoja, ja 25 prosenttia jäsenvaltioiden pankkia, että mä haluan nostaa tämän 100 prosenttiin. Kiitos. Kiitos. Ja en näe toista esittelijää salissa. Edustaja Gualtieri ei ole paikalla joten puheenvuoronsa Biekoska. Uh, Hyvät jäsenet, tämän iltainen keskustelu Invest EU-ohjelmasta viimeisessä täysistunnossa uh, on hyvin kuvaava ja se, tämä talo on antanut niin paljon tukea investoinneille koko mandaattinsa kauden ajan ja komission nimissä haluan kiittää teitä. Osittainen sopimus saatiin aikaan komission kanssa ennätysajassa. Olemme voineet työskennellä ja mennä eteenpäin nopeasti. Tämä tulee mahdollistamaan nopean ja äh, aikataulullisen äh, nopean täytäntöönpanon MFFn ensimmäisenä päivänä. Invest EU yksinkertaistaa olemassa olevia rahoitusvälineitä ja äh, sen lisäksi meillä on yhdet yhteiset säännöt sektoreille joissa on investointikuileja, kuiluja. Digitalisaatio, sosiaaliset äh, asunnot, energiatehokkuus, äh, äh, maaseudun liikenne ovat asioita, jotka eivät löydä helposti rahoitusta markkinoilta. Invest EUn takuu tulee mahdollistamaan tällaiset investoinnit ja tätä rahastoa tullaan tukemaan EUn kautta ja komissio pitää hyvänä tätä painopistettä. Komissio arvostaa myös sitä, että molemmat lainsäätäjät ovat ehdotuksellaan avanneet mahdollisuuden EUn budjettitakuuseen. Investointipankin strateginen rooli on myös kirjattu asetukseen ja siinä myös huomioidaan muut toimijat, kuten kansainväliset rahoitusalueet EBRD tai Euroopan neuvoston pankki, kansalliset pankit. Kaikilla on mahdollisuus olla kumppaneita. Me käytämme kaikki mahdoll- kaiken mahdollisen asiantuntemuksen täydentävällä tavalla niin, että voimme ottaa myös huomioon paikalliset tarpeet. Invest EUn valmistelu ja sen täytäntöönpano tuovat nämä kaikki toimijat yhteen ja vaatii heitä eh, yhdistämään järjestelmänsä, <clears throat> mutta antaa myös mahdollisuuden olla mukana muodostamassa Euroopan investohjelmaa. Tämä tulee johtamaan eh, pitkän aikavälin vahvoihin investointeihin, jotka tukevat EUn tavoitteita. Neuvotteluiden aikana parlamentilla oli avainrooli, eh, kun ylläpidettiin esimerkiksi vastuuta ja avoimuutta ja nostettiin myös kunnianhimotasoa ilmastotavoitteille. Kaikki nämä asiat parantavat Invest EUta. Päättäisin vielä ilmaisemalla arvostuksemme esittelijöiden valtavalle ponnisteluille ja kaikille valio- ja sille, mitä valiokunnat ovat tehneet hyvin kunnianhimoisella aikataululla ennen Eurooppa-vaaleja. Haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ilmaista arvostukseni Romanian puheenjohtajamaalle heidän sitoumuksestaan. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten ää, äh, edustaja Gentile. Ale może po, potem panią... Ei, kun nyt äh, näinkin. Ei, Gentile ensin. Kiitos puhemies. Me olemme käsittelemässä äh, muuttuvan Euroopan paradigmaa. Uudessa Euroopassa tarkoitus on päästä eteenpäin mm, budjettisäästöistä ja löytää uusi kurssi. Näiden vuosien työsarkana olisi äh, ihmisten Eurooppa niin, että etenisimme sosiaalisen osallistavuuden ja kestävyyden suuntaan. Haluamme tukea innovatiivisia yrityksiä ja rahoittaa pk-yrityksiä. InvestEU tukee myös kiertotaloutta ja ympäristöinfrastruktuuriinvestointeja. Koulu, yliopistot, uusien taitojen oppiminen on keskiössä. InvestEU e rahoittaa myös terveydenalaa, sairaaloita, terveyskeskuksia, sosiaalista taloutta ja se edistää heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Näin voimme parantaa ihmisten elämänlaatua eri puolilla Eurooppaa. Haluamme taistella köyhyyttä vastaan ilman rajoja. Kiitos. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Gualtier. Grazie presidente. È davvero un Kiitos puhemies. On todella ilo tässä salissa esitellä pitkän työn tulosta ja intensiivisten neuvottelujen tulosta. Olemme saaneet aikaiseksi myönteisen tuloksen. Haluan kiittää yhteisesittelijä Jose Manuel Fernandesia ja kaikkia yhteisesittelijöitä, kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin laadintaan. Työhän käynnistyi jo viisi vuotta sitten. Säästö politiikka ja talouskriisi johti siihen, että julkiset ja yksityiset investoinnit romahtivat Euroopassa. Yksi prioriteeteistamme on ollut se, että saamme investoinnit uudelleen liikkeelle. Haluamme enemmän investointeja ja tätä kautta kasvua ja työllisyyttä. Joustavan tulkinnan ansiosta kasvu- ja vakaussopimuksessa. Sitten meillä on myös uusia rahoituslähteitä teitä, esimerkiksi strategisten investointien rahasto. Olemme näin voineet äh, suunnata talouspolitiikkaa uudelle kurssille. On kuitenkin investointikuiluja, joita meillä on investointien innovoinnin alalla, myös äh, sekä materiaalisen että immateriaalisen sosiaalisten investointien alalla ja ilmastonmuutoksen alalla. Nämä ovat tärkeitä haasteita, jotka meidän on kohdattava InvestEU-ohjelman tuella haluamme tukea myös PK-yrityksiä, tutkimusta, innovointia, kestäviä infrastruktuureja. Tällä ohjelmalla me voimme huomioida myös ne valtavat kuilut, jotka meillä on sosiaalisessa infrastruktuurissa, koulutuksen alalla, terveydenhuollossa, sosiaalialalla tarvitaan kovasti työtä. Nyt olemme parantaneet komission tekstiehdotusta yhteistyössä neuvoston kanssa. Haluamme investointien edistämistä ja takeita, joka on sidoksissa siihen riskiprofiiliin, joka äh, on tämän äh, taustalla olevan toiminnon riskiprofiili. Tarkoitus on edistää investointialustojen luomista, jotta voimme edistää investointeja sellaisilla alueilla, joissa kuilut ovat kaikista pahimpia. Ja voidaan myös rohkaista toimintaan sellaisilla aloilla, joilla investointitarpeet ovat aivan ilmeiset. Toiseksi tunnustamme aivan keskeisen roolin, joka on Euroopan investointipankilla. Olemme arvioineet kansallisten kehityspankkien tärkeätä roolia, kun investointihankkeita rahoitetaan. Kansalliset kehityspankit voivat suoraan saada eurooppalaiset takeet ja näin saamme järjestelmän aikaiseksi tarpeellista joustavuutta ja hankkeita voidaan rahoittaa niin, että se vaikuttaa investointitasoon ja uusien työpaikkojen luomiseen. Olemme myös päättäneet, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää osat resursseista kohesiopolitiikan kautta Invest EU-hankkeeseen. Tässä on tällaiset kansalliset osuudet ja ne voivat tarjota myös lisärahoitusta. Ja tätä pidetään ikään kuin ainutkertaisena rahoitusosuutena. Sitä ei huomioida, kun lasketaan alijäämää, rakenteellista alijäämää kasvu- ja vakaussopimuksen merkityksessä. Näin saamme tasapainoisen ratkaisun. Ainakin 55 prosenttia investoinnista saadaan tämä kestävän infra, infrastruktuuri ikkunan kautta. Meillähän on Pariisin sopimuksessa myös ilmastotavoitteet, jotka täytyy huomioida. Näin voimme saada varmuutta aikaiseksi ja tulevalla kaudella sitten tehtävänämme on neuvotella monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka on tämän hankkeen tavoitteiden, kunnianhimoisen tavoitteen tasolla ja huomioi myös sen, että me tarvitsemme vahvan eurooppalaisen budjetin. Invest EU-rahasto on tärkeä väline, välttämätön, mutta se ei kuitenkaan riitä. Tulevalla lainsäädäntökaudella tämän on oltava meidän poliittinen prioriteettemme. Meidän on toteutettava huomattava investointiohjelma, jonka kautta voimme tukea talouden ekologista siirtymää, sosiaalitaloutta ja innovoinnin ja työllisyyden uudelleen käynnistämistä. E, Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro edustaja Karas. EPPn. Niin. Puhemies, Rova komission jäsen, hyvät esittelijät Fernandes ja Gualtieri. Saanen esittää kiitoksen teille kaikille myös Udo Bulmanille, joka alussa minun kanssani jo kävi tätä investointitaistelua. Investoinnin liikkeelle saaminen ei ole mikään nopea pikajuoksu, vaan loputtomaton maratoni. Aloitimme tämän vaalikauden Junckerin suunnitelmalla ensimmäisellä invest- alueella ja sitten paransimme sitä ESIR 2 ja 2020 saakka pidentäen sitä. Ja sitten menimme naapurustoon, ennen kaikkea Afrikaan ja nyt vaalikauden lopulla aloitteella Invest EU me olemme avanneet uuden luvun, joka kestää vuoteen 2027. 1200 miljardia euroa uusia investointeja on tätä kautta saatu liikkeelle. 949 pientä ja suurta yritystä, jotka tukee noin 500 miljardia euroa tähän mennessä on saatu liikkeelle. Ja 1,4 miljoonaa uutta työpaikkaa on myös syntynyt tätä kautta. Invest EUn kautta me lisäämme tehokkuutta – vähennämme byrokratiaa 14, kokoamme 14 eri rahoitusvälinettä yhden katon alle. Ja me vahvistamme ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista. Niitä tulevaisuudessa ainakin 55 prosenttia infrastruktuuriinvestoinneista tulee osaltaan edistämään tätä. Me parannamme neuvontaa ja tukea ennen kaikkea pienten yritysten osalta – Vahvistamme iskuvoimaa sillä, että suorilla EUn tuilla näiden kautta paikalliset rahoituslaitteet voivat, laitokset voivat antaa tukea ja lisäämme riippumattomuutta ja avoimuutta, mitä tulee investointipäätöksiin. Investi e ei ole loppupiste, mutta se on neljäs rakennusvaihe, jossa vahvistetaan julkisien ja yksityisten investoijien toimintaa niin, että saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä Euroopan intressien mukaisesti ja toivon, että tämä tulee jatkumaan seuraavalla kaudellakin. Kiitos. Seuraavaksi Mora. Puhemies, komission jäsen, arvoisat kollegat, arvoisat esittelijät. Tämä tilapäinen sopimus, väliaikainen sopimus Invest EU-ohjelmasta MFFn puitteissa kaudelle 2021-2027 on vahva positiivinen viesti, jonka Euroopan parlamentti ylpeänä lähettää neuvostolle. Haluamme niin sanotulle Junckerin ohjelmalle jatkoa ja menestystä niin, että investoidaan työllisyyteen kestävään kehitykseen Euroopassa heti vuodesta 2021 tammikuusta lähtien. Aivan niin kuin on jo sanottu, tämä tarkoittaa paikallisia hankkeita, kestävää infrastruktuuria, innovointia, digitalisointia, pk-yritysten tukemista, joka on myös hyvin tärkeää. Sitten kyse on myös takeista, jotka varmistavat äh, rahoituksen eettisen luonteen. Tämä on tärkeä kumppanuussuhde komission, investointipankin ja toisaalta kansallisten ja paikallisten kehityspankkien kesken, jotta saadaan käyntiin sosiaalisia ja ympäristöhankkeita, jotka ovat meidän sitoumustemme mittaisia Pariisin sopimuksen näkökulmasta ja myös YK-sopimuksen näkökulmasta. Yksi kommentti vielä, joka liittyy neljänteen toimintaosaan Tästä myös esittelijä Fernandes puhui. Siinä ilmoitetaan, että voidaan tehdä äh, sosiaalisia investointeja. Tällä hetkellä tämä on mahdollista kulttuurin alalla ja luovilla aloilla. Tarvitsemme vahvan siteen äh, kulttuurialan toiminnan ja toisaalta investointien välille. Kulttuuria ei voida jättää suurten keskustelujen ulkopuolelle. Me tarvitsemme naisia ja miehiä Euroopassa, jolla on historia, joka on kulttuurin Eurooppa. Kyse ei ole pelkästään rahoitusvälineestä, vaan Invest EU on EUlle eh, mahdollisuus huomioida tämä muutoksen aika ja ilmastonmuutos ja paradigman muutos, eh, joka tällä hetkellä toteutuu yhteiskunnassamme, Eurooppa on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että tarvitaan e-, edistyksellistä näkemystä myös kansalaisten näkökulmasta. Me tarvitsemme toivoa ja kunnianhimoa Euroopan tasolla. Ähm, pan Paket imieniu. Kiitos. Sitten äh, Paket. Äh, Kiitos puhemies arvon kollegat. Invest EUlla Eurooppa voi investoida kestäviin ja innovatiivisiin projekteihin ja yrityksiin noin 40 miljardia euroa eurooppalaisina takuina, siis ei mitään tukia, noin 650 miljardia euroa investointeina tärkeillä sektoreilla. Eurooppalaisia yrityksiä tuetaan tällä tavalla, niin, että ne voivat itse ja riippuvaisesti kehittää innovatiivisia tuotteita ilman, että ne olisivat riippuvaisia suurista ei-eurooppalaisista rahoittajista. Tällä ohjelma kaikki olemassa olevat rahoitusvälineet kootaan yhteen myös äh, hallintorakenteesta tulee vahvempi ja yksinkertaisempi ja painotamme äh, kansallisia äh, investointipankkeja, joten meidän Flanderin pankkimme voi itse osallistua tähän. Meidän osallisuutemme otettiin erittäin hyvin mukaan tähän mietintöön ja ECR teki siinä tässä suuren mahdollisuuden. Ja koska tämä nyt on viimeinen täysistunto, tämä on minusta hieno lopetus hyvin mielenkiintoiselle poliittiselle jaksolle. Kiitokset. Seuraavaksi Alde, edustaja Vierings. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Esirin seuraajana Invest EU tulee myös seuraavalla vaalikaudella olemaan tärkeä. Sillä on rooli, jolla on selkeä suuntaus. Yksi niistä opeista, minkä opimme vuoden 2008 kriiseistä, oli, että vakaat talous on investointitaloutta. 650 miljardin lupaus lisäinvestoinnista tämän ohjelman kautta on lupaus tulevaisuudelle nimenomaan investointeja tutkimukseen, innovaatioon, huolehtii siitä, että meidän unionimme tulevina vuosina tulee olemaan yksi kaikkein houkuttelevimmista alueista koko maailmassa investoijille, yrityksille, luoville eh, henkilöille ja työvoimalle. Hyvät kollegat, tehkäämme, eh, lopettakaamme yhdessä tämä investointikuilu. Kiitos. W imieniu GUE pan Papadimoulis. Kiitos ja sitten GUEn puolesta Papadimoulis. Kiitos puhemies. Ehdotus, jonka kaksi yhteisesittelijää ovat tehneet, on parempi kuin alkuperäinen komission ehdotus. Silti se ei kuitenkaan ole sitä, mitä tarvitaan. Me tarvitsemme enemmän investointeja ja tarvitsemme kokonaisvaltaista investointiohjelmaa Euroopan unionilta. Ja tämä kaikkihan on edelleenkin epävarmaa siksi, että meillä ei vielä ole monivuotista rahoituskehystä. Neuvostossa nimittäin on painetta siihen suuntaan, että komission ehdottamat varat leikattaisiin sen sijaan, että niitä korotettaisiin, niin kuin Euroopan parlamentti vaatii. Varjoesittelijänä Guen puolesta minä olen tarkistuksillani edistänyt sitä, että komission on parannettu, että on vähemmän byrokratiaa, parempi maantieteellinen kattavuus, parempi pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen ja voimakkaampi rooli tukipankeilla. Ja että on enemmän rahaa ilmastonmuutoksen torjumiseen soveliailla investoinneilla. Kuitenkin uskon, että on välttämätöntä kehittää kunnianhimoisempia ehdotuksia. Siksi tulemme tekemään tämän mukaisia tarkistuksia. Kiitos. Ja sitten vihreissä Edustaja Kiitos puhemies, komission hyvät kollegat. Meille Invest EUn ennen kaikkea tulisi olla väline, joilla siirryttäisiin kohti kestävää taloutta. Siksi pidämme hyvänä sitä, että lisätään tavoitteita torjunta tavoitteiden osalta infrastruktuuriikkunassa. Meidän pitää olla päättäväisiä täyttämään Pariisin sopimuksen tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet. Meidän pitäisi saada kestäviä investointeja, käyttää tätä periaatteena. tässä mielessä parlamentti on nyt selväksi hiili, ydin ja kaasuinfrastruktuurit ovat sellaisia, joita ei voida pitää kestävinä investointeina. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että löydämme poliittista tahtoa, jolla rohkaisemme rahoitussektoria auttamaan rahoittamaan hankkeita, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä kohti vihreää taloutta. Sen lisäksi me olemme voimakkaasti sitä vastaan, että tuetaan puolustushankkeita, käyttäen niihin InvestEUta. On paljon välittömämpiä sosiaalisia ja ympäristöllisiä huolenaiheita, jotka edellyttävät huomiotamme. Mutta palaanpa takaisin myönteiseen. Minusta on tärkeää, että kansalliset ja alueelliset eh, edistävät tukipankit ovat mukana voimakkaammin, koska ne, niiden kautta voidaan korvamerkitä hankkeita, koska ne ymmärtävät paremmin tilanteen paikallisilla markkinoilla ja mitä sosiaalista merkitystä niillä on. Ja haluan kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. E Kiitos. Ja sitten e FDD Ahno. Thank you very much, Mr. Kiitos puhemies. Tämä on viimeinen kerta, kun käytän puheenvuoron Euroopan parlamentissa. En pyri uudelleen ehdolle. 2014 tulin tänne Brexit-mandaatilla. Voitimme silloin Euroopan parlamentin vaalit. Olen pyrkinyt tekemään parhaani äh, mandaattia kunnioittaakseni. Sitten vaaleissa Britanniassa mandatoitiin Brexit-kansanäänestys ja myöhemmin sitten Brexit. Ja tämä vielä vahvistettiin neljään kertaan. Brittikansa on tehnyt näkemyksensä aivan täysin selväksi. Onkin surrealistista, että kolmen vuoden jälkeen keskustelemme Invest EU-ohjelmasta. 40 miljardia euroa veromaksajien rahaa ja 500 miljoonaa euroa vielä lisäksi tekniselle puolelle. Ja edelleenkään emme tiedä, onko yhdistynyt kuningaskunta osana mukana tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tätä ei voida taata. Maaliskuun 29., huhtikuun 12., kesäkuun 30., lokakuun 31. Syytän tästä kyllä brittihallituksen taipumattomuutta. Sitten Brittikansa on kertonut neljä kertaa jo poliitikoille, että unionin jäsenyys hylätään. Pitääkö kertoa vielä viides kerta Euroopan parlamentin vaaleissa? Brexit-puolue nyt nousee mielipidemittauksessa. Frank Sinatra totesi, että nyt loppu on lähellä ja verhot sulkeutuvat. Mutta nyt kun verhot ovat sulkeutumassa, niin kaikkien pitäisi voida todeta, että me emme onnistuneet toteuttamaan tätä omalla tavallamme, vaan sillä tavalla, kun valitsijamme tätä halusivat. Ja näin myös tulevien poliitikkojen tulisi toimia. Dziękuję panu. Teraz proszę o zabranie głosu panią Zahvaljujem predsjedavajući, čestitam kolegama izvjestiteljima. Kiitos. Haluan kiittää edustaja Fernandesia erittäin hyvästä mietinnöstä, joka liittyy tähän EU Investa-ohjelmaan. Kuten komission jäsen sanoi, tämä on erittäin hyvä ponnistuslauta tuleville neuvotteluille ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä Euroopan parlamentin tulevalle mandaattikaudelle. Tämä on kolmas kerta, kun me puhumme täällä EU-investohjelmasta, koska tämä on hyvin tärkeää ja on tärkeää ei ainoastaan muotoilla tätä ohjelmaa, vaan myöhemmin myös täytäntöön panna tämä ohjelma jäsenvaltioissa. Ja varsinkin äh, parantaa sen näkyvyyttä. On hyvin tärkeää, että me rahoitamme projekteja, jotka eivät äh, saa rahoitusta äh, kaupallisista lähteistä tai kohesiopolitiikasta – vaan että me investoimme innovaatioihin, startup-yhtiöihin, startuppeihin, jotka sitten voivat äh, kasvaa suuremmiksi, tai yrittäjiin, joilla saattaa olla ongelmia ja tarvitsevat toisen mahdollisuuden. Joten meidän on investoitava projekteihin, joilla on potentiaalia, mutta jotka eivät äh, saa äh, kaupallisten pankkien lainoja. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös maantieteelliseen tasapainoon. Esir oli aina tarkoitettu enemmän kehittyneille valtioille. Nyt meidän täytyy auttaa myös vähemmän kehittyneitä valtioita. Kiitos. Ja sitten edustaja Beres. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Tämän tekstin hyväksyminen, joka liittyy investeu ohjelmaan on suoraa jatkoa sille, mihin komissio on sitoutunut SET-ryhmän innoittamana Junckerin suunnitelman seurauksena vuonna 2015 ja uusinta sitten vuonna 2017. Mehän odottelemme rahoituspäätöksiä ja laajemminkin MFF vuodelle 2021-2027. Tämä on myönteistä kehitystä. No sitten hallintopuoli mahdollistaa sen, että pääsemme parempaan tasapainoon. Käytössä on strateginen ohjauskomitea, komission edustajat, investointipankit ja muiden kumppaneiden edustajat ovat mukana tässä muun muassa kansalliset kehityspaikat, pankit, pankkien edustajat ja itsenäiset riippumattomat asiantuntijat, joita myös parlamentti on nimittämässä kun tehdään tärkeitä strategisia investointeja, niin silloin huomioidaan aina ekologiset näkökulmat, kestävä kehity, kehitys ja sosiaaliset investoinnit, joissa näkyvät myös kulttuurikysymykset ja luovat alat. No sitten aikataulu, ei vain kalibrointikysymys, kun kyse on ympäristöasioista. Tämän täytyy todella olla sitoumustemme mukainen, eli 40 prosenttia MFFn varoista käytetään Euroopan talouden viherryttämiseen. Sitten investointipankin asema. Komissio on valinnut jälleen kerran käyttää investointipankkina pankkia ensisijaisena kumppanina Kuitenkaan hallinto siellä ei ole optimaalinen, kun katsotaan tämän parlamentin oikeuksia ja velvollisuuksia. Kiitos puhemies. E, pani Metz, jedna minuutta. Kiitos. E, sitten Metz. InvestEU Kiitos puhemies. InvestEU suuntautuu ennen kaikkea PK-yritykselle vaikkakin tässä on lukuisia muttia, niin silti hanke menee oikeaan suuntaan. On selkeät tavoitteet, joiden pohjalta taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Sitten neuvoa, antavilla keskuksilla on paremmat resurssit. Näin voimme tiedottaa paremmin ja jakautuminen maantieteellisestikin toteutuu paremmin. Kaikissa hankkeissa halutaan varmistaa ilmastokestävyys ja käytetään myös ilmastotavoiteindikaattoreita. Ikävä kyllä on edelleenkin InvestEU-ohjelman kautta investoida puolustusalalle ja sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ilmeisesti liity ilmastohankkeisiin, esimerkiksi fossiiliset polttoaineet tai lentokentät. Me emme halua, että EU tukee hankkeita, jotka ovat planeetan etujen vastaisia. Eli äänestäkää sitten toukokuussa vihreitä, jos olette tästä samaa mieltä. Kiitokset. Ja sitten edustaja Pospisil. Děkuji pěkně slovo Kiitos. Kollegani ovat sanoneet jo hyvin paljon kaikenlaista tästä investointisuunnitelmasta, kaikenlaista mitä täysin voin tukea. Invest EU on minusta erittäin tärkeä hanke ja kokemukset esiristä osoittavat, että tällaiset kannustimet ovat järkeviä ja että on tärkeää keskittyä sellaisiin alueisiin, joille on vaikea saada kaupallista rahoitusta. Niinpä pidän hyvänä sitä, että tässä hankkeessa tullaan keskittymään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ympäristön kysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja kehitykseen ja tutkimukseen. Uskon, että tulevaisuudessa tätä kautta osaltaan voidaan antaa tukea Euroopan taloudelle, myöskin ajatellen sen äh, vipuvaikutusta, koska sitä voidaan käyttää takuuna yksityisille luotoille. Niinpä olen iloinen siitä, että Esir saa nyt seuraajan ja että otamme opiksemme Esiristä ja että meillä on suunnitelma seuraavalle rahoituskaudelle vuodesta 2021 vuoteen 2027 ja että olemme todellakin ottaneet opiksemme ja parantaneet tulevaa hanketta asianmukaisesti. Ja niinpä toivon, että seuraava parlamentti pystyy viemään tien päätökseen niin, että tämä saadaan liikkeelle vuodesta 2021. Kiitos ja sitten edustaja Fernandes. Kiitos komission jäsen, puhemies. Tähän viiden vuoden ajan me sosiaaliset olemme Euroopan foorumeilla vaatineet sitä, että päättyy säästöpolitiikka ja olemme todenneet, että on välttämätöntä antaa investo- investoinneille impulseja, jotta saadaan ratkaistua kriisi. Olemme saavuttaneet tämän ja nyt olen saman tämän komission tuolle myöskin muiden ryhmien osalta, jotka ovat olleet mukana tukemassa esiriä. On ollut ratkaisevan tärkeää taistella kriisiä vastaan. Tämä on ollut ratkaisevaa viime vuosina. On tärkeää tunnustaa se askel, jonka nyt olemme ottaneet luodaksemme pysyvän välineen. Tämä uusi Invest EU se, joka pyrkii edelleenkin antamaan vauhtia investoinneille pysyvällä tavalla, se on hyvin tärkeää tänä aikana, kun me puhumme siitä, että nousee, se, että me pääsisi eteenpäin, mutta me saan kuitenkaan saa unohtaa sitä, että Junckerin suunnitelma syntyi, jotta saatiin aikaan antisyklistä politiikkaa ja että Eurooppa edelleenkin tarvitsee välineen tällaista politiikkaa varten, antisyklistä politiikkaa varten. Kiitos. E, domnule președinte aș dori și eu să felicit. kiitos. E, kiitän e, molemmia esittelijöitä. Invest EU on yksi EUn pääpolitiikkoja ja että esimerkiksi saadaan liikkeelle yksityisiä investointeja koko EU:ssa ja että tarjotaan investoijille myös lisäturvatakeita. Ja Tätä kautta voidaan saada aikaan parempi elämä kaikille Euroopan kansalaisille taloudellisen ja ekologisen konversion kautta, digitalisaation kautta ja voimavarojen, resurssien vastuullisen käytön kautta. Yleensä nämä investoinnit keskittyvät vain tiettyihin jäsenvaltioihin ja sen vuoksi kun valitaan sitten tulevia projekteja InvestEUhun, meidän täytyisi myös huomioida kaikkien jäsenvaltioiden maantieteellinen tasapaino niin, että voitaisiin myös ylittää tiettyjä kuiluja. PK-yrityksillä on tärkeä rooli unionissa, mutta niillä on kuitenkin hyvin monimutkaisia menettelytapoja edessään, kun ne haluavat investointeja. Ja sen vuoksi Invest EU antaa niille tukea yksinkertaistamalla menettelytapoja, vähentämällä hallintoa sekä Euroopalla että kansallisella tasolla. Ja, ja myös näiden paikallisten pienempien yritysten tuotteiden täytyy myös olla houkuttelevampia ja meidän täytyisi voida olla mukana auttamassa innovatiivisia tuotteita. Ja meidän täytyisi huolehtia myös, että saamme helppoa investointia monille eri sektoreille. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Ryby. Monet kiitokset, herra puhemies. Minäkin haluaisin kiittää, kiit, esittää kiitoksia Karasille äh, äh, PKY interryhmä yrityksistä hän on vuosia tukenut tätä politiikkaa. PK-yritykset ovat strategisesti hyvin tärkeä asia väestölle on, ja niiden avulla luodaan hyvinvointia. Uskon, että myöskin viiden vuoden olen 25 vuotta seurannut lähes tätä kehitystä ja muista, miten vuonteen ohjelma PK-yritykseen luotiin vuodesta 2001 vuoteen 2005. Silloin meillä oli käytössä 450 miljoonaa. Seuraavassa ohjelmassa oli Mitchellin suunnittelu vuodesta 2007 vuoden 2013. Me yrittäjyys- ja innovaatio-ohjelma sai yli 2 miljardia tukea. Ja nyt, ja nyt kahdella 3 miljardilla sen jälkeen ei yrit, pk sitten esirissänä viidellä 5 miljardia, nyt on tästä suurimmalla samalla vielä. Tässä nähdään, että PK-yritys, jos politiikka otetaan Euroopan tasolla vakavasti, ja näemme, että 55 prosenttia tästä summasta on tarkoitus ottaa myöskin ilmastoinvestointeihin ja Euroopan horisontista mutta horisontti 25 prosenttia, joten tätä kautta voidaan todeta, että Eurooppa harjoittaa hyvin edistyksensä politiikkaa ja kansainvälisesti tämä merkitsee sitä, että me tulemme saamaan hyvin johtavan aseman. Haluan kiittää komissasin Bienkovskaa, sillä tiedän, että ei ole yksinkertaista toimia pk-yritysten puolesta, mutta olemme osoittaneet, että se on mahdollista. Monet kiitokset ja kaikkia hyvää. Kiitokset. Sitten seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Notis Marias on ainoa puhuja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Invest EU voisi olla avuksi, kun luodaan työpaikkoja, tuetaan osaamista, koulutusta ja niin edelleen. Tähän me tarvitsemme. Tässä, tässä meidän ei tule toistaa Junckerin suunnitelman erehdyksiä, koska Esirin osalta varsinkin eh, Kreikassa suuremman osan rahasta imivät eurooppalaiset monikansalliset yritykset. Me itse asiassa rahoitimme monikansallisia, jotka veivät meiltä nämä rahat. Ja rahat oli tarkoitus investoida Kreikkaan. Ja yhtäkkiä saksalainen yritys lainasi investointipankilta 280 miljoonaa ja saman verran myös kreikkalaiselta pankilta. Ja ja sitten he saivat käsinsä Euroop- eh, Kreikan ja kaikki lentokennat. Ei tämä ole mitään investointeja, joka tapahtuvat paikallisella tasolla, vaan tämä oli eu eh, e rahoittamaa yksityistämistä. Meidän tulee tukea PK-yrityksiä todellakin. Eh, Kiitokset. Ja nyt sitten puheenvuoro Rova Koskalle. Olkaa hyvä. Members, Puhemies, Arvoisat jäsenet, kiitos tästä keskustelusta. Kiitos myönteisistä kommenteista ohjelman liittyen. Pääjohtopäätös tästä keskustelusta on se, että tuki on huomattavaa InvestEU-ohjelmalle. Olen kuitenkin pannut merkille ne korkeat odotukset ja suositukset, joita ohjelmasta on nyt annettu. Välitän nämä eteenpäin ja ne varmasti huomioidaan myös komissiossa, kun ohjelmaa edelleen kehitetään. Kiitos vielä kerran tuesta esittelijöille ja varjoesittelijöille ja kaikille jäsenille. Kiitokset. Ja sitten vielä edustaja Fernandes esittää. O investimento público é importantíssimo. O invest... Julkisen sektorin investoinnit ovat hyvin tärkeitä. Yksityisen sektorin investoinnit ovat myös välttämättömiä. Ja se, että huolehditaan yksittäisistä aloitteista, vahvistetaan kilpailukykyä, vahvistetaan yrittäjyyttä, startuppeja, vahvistetaan Euroopan unionin tuottavuutta ja kilpailukykyä kaikkea yhtä aikaa. Tätä kautta me saamme myös aikaan paremmat palkat kaikille. Paremmat palkat julkisella sektorilla ja paremmat palkat myös yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin eh, investoinnissa on tärkeää, että hallitukset kantavat oman roolinsa. Ikävä kyllä minun kotimaassani Portugalissa eh, nykyisessä investointisuunnitelmassa eh, ja varsinkin edelleen ministeri Pedro Marques ei käyttänyt yhtään euroa, joka oli käytettävissä investointeihin. Ja Junckerin suunnitelma, samoin kuin Invest EUta, voitaisiin käyttää myös sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Kaikkien täytyy kantaa oma osuutensa. Ja kun parlamentti eh, hyväksyy tämän ohjelman, että saadaan eh, mobilisoitua 700 miljoonaa euroa. Me haluamme nähdä, että se jaetaan tasapainoisesti maantieteellisesti ja että eh, vahvistetaan myös tällaista investoijien neuvonantopistettä. Mutta me haluaisimme myös tällaisia kansallisia alustoja, jotka tukevat investoijia. Ja voisi myös olla alueellisia alustoja, jotta voitaisiin auttaa ihmisiä, kun he tekevät hakemuksiansa. Ja sitä kautta me voisimme sitten saada hyvin käytettyä Invest EUta ja sitä kautta saada parempaa työllisyyttä, parempia työpaikkoja, enemmän investointeja, enemmän kasvua ja en, kilpailukykyisempi Eurooppa ja myös äh, inklusiivisempi Eurooppa. Kiitokset. Keskustelu on päättynyt. Tämä oli viimeinen, jonka minä äh, olen äh, puhemiehenä vetänyt. Kiitän teitä yhteistyöstä. Äänestys on huomenna samoin kuin huomenna torstaina 8.30 täysistunto jatkuu. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin internetsivulla. Edustaja Rybi halusi vielä puheenvuoron. Herra puhemies, minä haluaisin täysistunnimissa kiittää myös teitä Teidän tapanne johtaa istuntoja on ollut esikuvallista ja toivotan teille kaikkea hyvää. Monet kiitokset. Kiitos ja toivon mukaan me tapaamme toisemme vielä äh, toisessakin yhteyksissä. Muissa keskustelussa vaikkapa teidän kotimaassanne. Kiitos. Dziękuję bardzo.